euroa tuhojen säästymisenä. Kiitos. Georgieva, voilà qui termine. Näin keskustelu tulvista päättyy. Kiitos komission Georgieva. Olen saanut EPP-ryhmältä nimityspyynnön valiokuntiin. Tämä lista liitetään myös istunnon pöytäkirjaan. Jos kommentteja ei ole pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä esitetty, niin katsomme, että nimitykset ovat, on hyväksytty. Näin. Esityslistalla etenemme käsittelemään